18. kesäkuuta Maurizio Enzo Lupista Euroopan parlamentin jäsenyydestä. Mutta herra Lupi on kuitenkin vielä Italiassa liikenne- ja infrastruktuuri äh, jäsen ja artiklan 7 20. Äh, syyskuuta 1976 annetun säädöksen mukaan hänen tehtävänsä ei ole yhdistettävissä Euroopan parlamentin jäsenyyteen artiklan 1 ja 2 kohdassa mukaisesti. Eli Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä tällä hetkellä ja sen vuoksi hänen paikkansa vapautuu. Seuraavaksi esityslistalla on Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali. Minulla on seuraavat